Edustaja Denanon mietintö aiheesta unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi. Annan puheenvuoron esittelijälle. Ja haluaisin vain sanoa, että neljä minuuttia on teillä puheen aikaa. Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, nyt kun pelkäämme konfliktin kiihtymistä EUn ja Kiinan välillä ja sitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa maataloussektorin, niin haluaisin kertoa aiheesta, joka koskettaa kyllä elintarvikehuoltoa Euroopassa hyvin lähitulevaisuudessa. Se, että me nykyään kulutamme niin vähän näitä palkokasveja, ja nämä voisivat kuitenkin olla hyvin tärkeitä, kun ruokavaliota muutetaan kohti kestävämpää. Ja olisi tärkeää, että näiden kasvien viljelyä tuettaisiin, se voisi myös vahvistaa kilpailukykyämme. Ja minkälaista kehitystä haluamme maanviljelijöillemme, minkälaista maatalousalan tulevaisuutta haluamme tuleville sukupolville. Jos ajatellaan Kattin sopimusta, Blair Housea ja muuta, niin on selvää, että EU tässä suhteessa on hyvin riippuvainen kolmansista maista. Tänä päivänä 75 prosenttia kasviproteiinien määrästä tulee tuonti tavarana Argentiinasta, USAsta ja Brasiliasta. Ja esimerkiksi Kiina tällä hetkellä tekee omia sopimuksiaan latinalaisen Amerikan kanssa ja ne ovat hyvin läpinäkymättömiä. Ja se, että tässä nyt todellakin voidaan toimitusvarmuus saattaa hyvin epätasapainoiseen asemaan. Ja tämä voi myös johtaa biodiversiteetin heikkenemiseen, metsäkatoon ja todellakin hiilijalanjälkikin on hyvin suuri. Ja tämä ei ole ollenkaan Euroopan kansalaisten toiveiden mukaista. Useat suhtautuvat hyvin äh, epäilevästi geenimuunneltuihin äh, tuotteisiin, mitä tämä tuontisoija äh, esimerkiksi on. Ja erityisesti pitäisi miettiä, että meidän tulisi antaa tukea, ää, e, tukea esimerkiksi karjan kasvatukselle tuottamalla eurooppalaista raaka-ainetta ja meidän tulisi myös antaa lisää luottamusta eurooppalaisille toimijoille, jotka voivat kanssamme muuttaa tilanteen. Oli sitten kyse maanviljelyalan tuottajista tiedemiehistä ja muista, tehdään nyt pitkän tähtäimen strategia yhdessä, joka hyödyttää Eurooppaa. Euroopan unionin pitää olla kunnianhimoisempi ja täytyy todella tehdä kestävä ja strateginen toimitusvarmuuden strategia, jossa otetaan kaikki toimijat huomioon. Meidän tulee vahvistaa eurooppalaista tuotantoa, vähentää tuontiriippuvuutta, vähentää tuontia Etelä-Amerikasta. Tällä tavoin torjumme myös metsät tuhoa ja noudatamme Pariisin sopimuksen vaatimuksia. Mutta tuotantoa ei voida vahvistaa, ellemme pysty parantamaan tuottajien äh, kilpailukykyä. Tällä hetkellähän näiden kasvien valkoiskasvien viljely on paljon epäkannattavampaa kuin perinteisten viljelykasvien. Vain kolme prosenttia viljelyalasta käytetään valkoiskasvien viljelyyn ja meidän tulisi ottaa käyttöön myös sellaisia menetelmiä, jotka mahdollistavat, että lannoitteita ei tarvitse käyttää niin paljon. Meidän tulisi vahvistaa esimerkiksi kiertotaloutta, ottaa käyttöön uutta ajattelua ja tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa pitäisi ottaa käyttöön kaikissa näissä pilareissa kiertoviljely, ja sitten myös muut ekosysteemiä tukevat viljelymenetelmät. On tärkeää, että me kiinnitämme huomiota näihin arvokkaisiin viljelykasveihin ja tällä tavoin voimme vahvistaa proteiinin saatia Euroopassa. Ja meidän täytyy tiede ottaa tähän mukaan, ottaa käyttöön uusia innovaatioita ja olisi tärkeää, että Äh, tätä tuettaisiin, koska tämä voi olla suuri mahdollisuus useille Euroopan maille. Äh, itsenäisyys ja toimitusvarmuus, elintarviketurvallisuus, äh, ilmastonmuutoksen torjunta, voimme myös tyven kierrosta tehdä suljetumman tällä av- tämän avulla. Ja tällä tavoin voimme ottaa uutta näkökulmaa tulevaisuuden maatalouspolitiikkaan, ja tämä olisi maatalous- ja maataloustuottajien näkökulmasta erittäin hyvä asia. Ja haluaisin tässä lopuksi vielä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat myötä vaikuttaneet tämän mietinnön syntymiseen. Kiitos. Kiitos edustaja Denano. Ja sitten aloitamme keskustelun ilman puhujalistaa, mutta nyt täytyy muistaa, että tämän päivän kokous tai istunto päättyy tasan kello 23. Se pidettäköön mielessä ja antaisin ensiksi puheenvuoron EPPn edustajalle ja sitten myös edustaja Marjakselle. Ja edustaja Van de Candelare ensiksi yksi minuutti EPP-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Voorzitter, collega's, een Europese eiwittenstrategie is... Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. EUn proteiinistrategiaa tarvitaan kipeästi. Se on tärkeää eläintilallisille 90-luvulla kiellettiin eläinproteiinien käyttö eläinten rehuna, mutta tämä kielto on johtanut tilanteeseen, joka on hyvin ongelmallinen, nimittäin siten, että nyt luotamme valtavaan soijan tuontiin latinalaisesta Amerikasta. Ja tähän on nyt puututtava. Tätä tuontia on pystyttävä vähentämään. Meidän täytyy pystyä kasvattamaan omaa kasviproteiinia ja soija on tietysti tästä hyvä esimerkki. Voitaisiin myös miettiä proteiinin saantia muun mm. muassa levästä tai hyönteisistä. Nämä olisivat uusia proteiinilähteitä. Myös levän meriviljelyä voitaisiin harkita. Komissio voisi tutkia tätä asiaa. Nämä ovat sellaisia aloja, joita voitaisiin kehittää. Kiitos. Ja sitten edustaja Ransio, yksi minuutti. Merci, madame la, la présidente. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella ja kunnioittaa kollegaani Jean-Paul Denanota erinomaisesta mietinnöstä. Mielestäni pitää äh, lopettaa tämä valehtelu. Me olemme riippuvaisia valkuaiskasveista ja erityisesti soijasta, ja se on usein muuntogeenistä. Euroopan karja, siihen, sille syötetään äh, geenimuunneltua soijaa. Se on totuus ja kukaan ei sano sitä. Kuitenkin äh, geenimuunnellut kasvit ovat kiellettyä Euroopassa. Meidän pitää äh, luoda mahdollisuudet valkuaiskasvien lisääntyvälle kasvatukselle, ei pelkästään ilman gemoita, vaan myös kaikki ähm, muut kuin soijakin, palkokasvit ja öljykasvit. Pyydän komissiota integroimaan tämän valkuaiskasvi politiikan yhteisen maatalouspolitiikkaan ja ryhtyä arvostamaan meidän proteiinivarantoamme Euroopassa. Kiitos. Kiitos ja sitten edustaja Marias. Η έκθεση του συναδέλφου Ντενανό Kiitos arvoisa puhemies. Tämä Denanon mietintö kiinnittää huomiota todella ajankohtaiseen ja tärkeään asiaan, joka liittyy suoraan elintarviketurvallisuuteen. Valkuaiskasvit näyttelevät tässä merkittävää roolia ja valkuaiskasveja ei ole kehitetty niin paljon kuin niitä olisi pitänyt kehittää. Ne muodostavat vain hyvin pienen osan viljelystä, vain kolmanneksen käytetyistä valkuaiskasveista tuotamme EU:ssa. Ja kun tuomme sitä ulkomailta, Yhdysvalloista muun muassa, niin se on ihan varmasti GMOta. Ja ei ole ihme, että kuluttajat ja Euroopan parlamentti ovat tätä soijatuontia vastaan. Ihan oikein. Me tarvitsemme oman vahvan valkuaiskasvistrategian, koska tässä nyt tukeudumme hyvin epävarmoihin sopimuksiin esimerkiksi Brasilian kanssa ja, ja nämä ovat myös aika epäreiluja nämä olemassa olevat sopimukset ja tuen tätä Denanoon mietintöä kyllä. Kiitos. epp Ja sitten edustaja Danten EPP-puolue. Kiitos puhemies. Kun kuuntelin tässä kollegani Denanota ja kiitokset hänelle hyvästä työstä, niin sain sellaisen vaikutelman, että tästä asiasta on jo keskusteltu Hoislingin mietinnön yhteydessä. Siinä ilmaistiin nämä samat toiveet ja, ja samat tulokset. Tässä nyt jotenkin julmasti kohdellaan näitä soijan tuojia. Ja itse asiassa luotamme tähän 20 miljoonan tonnin vuotuiseen tuontiin äh, eläinten ruokkimisessa. Me tarvitsemme tässä lisää koherenssia. Näitä toimia, joita ehdotettiin ympäristöpohjalta viime vuoden lopulta, lopulla nekin liittyivät valkuais, äh, valkuaiskasveihin ja myös kiertotalouteen. Näitä valkuaiskasveja tuotetaan aivan liian vähän äh, EU:ssa se on selvää ja Ja jos tuotanto kovasti kasvaa, niin totta kai arvo lähtee silloin myös laskuun. Mutta kiitokset vielä tärkeän asian esiin ottamisesta. Ja sitten edustaja Buren. Mulțumesc, doamna președintă. Una dintre marile provocări ale agriculturii Uniunii Europene o constituie asigurarea necesarului de proteină. Suurimmat haasteet EUn maatalouspolitiikassa on ihmisravinnoksi ja liharavinnoksi saatavan proteiinin riittävä määrä. Valkoiskasvit ovat tärkeää asia myös ympäristön kannalta. Ne parantavat maaperän laatua, ne sitovat typpeä ja luovat hyvät edellytykset myös luonnonmukaiselle viljelylle. Tällaisten valkoiskasvien tuotannon lisääminen tuotantosidonnaisen tuen kautta, viherryttämistoimien kautta on otettava huomioon ja näin joustavasti tuettava valkuaiskasvien viljelyn lisäämistä. Vuoden 2020 jälkeen tarvitsemme tasavertaista täytäänpanoa tälle politiikalle kaikissa maissa. On tärkeää, että meillä on uusia tukimuotoja, joilla voidaan monipuolistaa valkoiskasveja. Niiden pitää voida hyötyä tuotantosidonnaista tuesta, koska ne ovat tärkeää. Äh, esimerkiksi punaapila on hyvin tärkeä. E Kiitos. Ja nyt edustaja Polchak on viimeinen puhuja tällä kierroksella. Olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, anteeksi, niin, On hyvä, että Euroopan unioni on vihdoin herännyt tämän asian tärkeyteen. Valkuaiskasvit ovat erittäin tärkeitä viljelykasveja, eikä ole syytä jäädä tuontisoijan jalkoihin. Meidän täytyy vahvistaa omaa tuotantoa tällä alalla ja on tärkeää, että valkuaiskasvien viljelyä vahvistetaan Euroopassa ja että voimme sitten tarvittavan soijan tuoda luotettavista tuontimaista, että me joudu ongelmiin näiden soijan valmistajien kanssa. On, olisi hyvä, että erityisesti pyrittäisiin vahvistamaan valkoiskasvien viljelyä Euroopassa. Se vahvistaisi myös kestävää kehitystä. Esimerkiksi Ukraina voisi olla tässä tärkeässä roolissa Euroopan mantereella. Kiitos. No niin. Nyt täytyy päättää tämä keskustelu. Te voitte kyllä käyttää puheenvuoron tästä vielä nyt, mutta ette sitten enää seuraavalla puheenvuorokierroksella seuraavan aiheen yhteydessä. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin EUn riittämätön valkuaiskasvien tuotanto on ollut tiedossa jo muutaman vuoden ajan ja mitä tulee EUn maatalouden tulevaisuuteen, niin on tärkeää saada aikaan EUn proteiinistrategia, koska tällä hetkellä luotamme valkuaiskasvien tuontiin. Tein lukuisia ehdotuksia e- muiden EPP-jäsenten kanssa ja olen iloinen siitä, että ne otettiin tähän mietintöön mukaan. Satojen monipuolistaminen on tärkeää ja suosittelimme myös sitä, että kasviproteiinit on saatava mukaan politiikkaan muun muassa härkäpapu, palkokasvit ja muut valkuaiskasvit. Meidän tulisi keskittyä myös proteiinien jalostukseen ja tuottajat voivat tehdä tätä, jos he kokoontuvat yhteen, tekevät yhteistyötä muun muassa tuotantoeläinten pitäjien kanssa. It's your turn now, Mr. Kelly. It is. There you go. Edustaja Kelly. Madam Chair. I promise not to request. Kiitos, puhemies. En pyydä enää puheenvuoroa seuraavassa keskustelussa. Tämä aihe on hyvin tärkeä. Esittelijä Radinano piti erinomaisen johdannon tähän samaan tasapainoinen ja olemme liian pitkään odotelleet tilanteen kanssa Euroopassa. Ei pidä olla liian idealistinen, koska se voi haitata enemmän. Hän äh, mainitsi sojan tuonin, hän äh, mainitsi myös geenimuunnellun sojan, Entä hiilijalanjälki? Se, että soijaa puolimaapalloa kyörätään tänne maailmankolkalle Eurooppaan ja että sitten äh, hyötyjä saamatta maanviljelijöillemme. Lisäarvo sitten esimerkiksi typen sidonnassa ja uusiutuvien energioiden tuotannossa valkoaiskasveilla on tärkeää. Minä olin uusiutuvien eh, energioiden mietinnössä laatijana ja toivottavasti niin kuin esittelee Dedano sanoi, me tarvitsemme käytännönläheisen hyvän strategian niin, että valkoiskasveja viljellään yhä enemmän täällä Euroopassa. Kiitän. Mr. Venta, Mr. Kiitos edustaja Kelly. Sitten edustaja Venta. Yksi minuutti, olkaa hyvä. You haven't asked for the floor. Siis ettekö pyytänyt puheenvuoroa? No niin, hyvä näin. Eli poistetaan nimi tuosta listalta. Kiitos tästä. Ja sitten, hyvät naiset ja herrat, voimme antaa puheenvuoron vielä edustaja Mimikalle komissiosta. Kiitos, arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin edustajat. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja erityisesti esittelijä Noota tämän mietinnön laatimisesta. Tämähän koski unionin strategiaa valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi. Tässä on paljonkin haasteita ja myös mahdollisuuksia, kun ajatellaan eurooppalaista valkuaiskasvialaa. Ja on selvää, että tästä monet toimijat ovat kiinnostuneita. Se ilmenee hyvin tästä mietinnöstä. Valkuaiskasvit ovat tärkeitä eurooppalaiselle karjan kasvatukselle. Ne ovat olennainen osa eläinrehuja ja tärkeitä aminohappojen lähteitä karjalle valkuaiskasvit ja kasviproteiinit ovat entistä suositumpia myös kuluttajien keskuudessa. Kuten parlamentin mietinnössä todetaan, niin kasviproteiinien tuotannon vahvistaminen Euroopassa on erittäin tärkeää, sillä se ei ainoastaan hyödytä viljelijöitä ja karjan kasvattajia ja kuluttajia, vaan se johtaa myös merkittäviin ympäristö- tuloksiin esimerkiksi sitomalla typpeä ilmakehässä. Euroopan parlamentin omaloitteinen mietintö on näin ollen erittäin tervetullut ja rakentava panos tähän keskusteluun, kun komissio on laatimassa eurooppalaisen valkoiskasvien viljelyn strategiaa. Se julkaistaan tämän vuoden lopulla ja tämän jälkeen järjestetään Viinissä sitten marraskuussa Itävallan puheenjohtajakaudella ihan erityinen korkean tason seminaarikin valkoaiskasvien viljelystä. Ja haluaisin tässä nostaa esille, että tuleva puheenjohtajavaltio Itävalta on kiinnittänyt erittäin paljon huomiota tähän tärkeään asiaan. Ja EUn proteiinisuunnitelma johtaa siihen, että voidaan toimitusvarmuutta vahvistaa ja lisätä kansallista tuotantoa ottaen huomioon nykyiset haasteet. Ainoastaan 38 prosenttia EU-ssa kuljetetus tai kasvinproteiinista tuotetaan EU-ssa. Ainoastaan 5 prosenttia soijaproteiinista tuotetaan EU-ssa, siis vehnäproteiini oli tuo 38 prosenttia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että olemme erittäin riippuvaisia soijan tuonnista, millä on merkittäviä globaaleja seurauksia tutkimus vuodelta 2013 osoitti, että soijan viljely on, oli vastuussa lähes viidenneksestä metsäkadosta 90-luvulla Etelä-Amerikassa. Monet käytännön syyt selittävät, minkä takia asia on niin monimutkainen. Nämä syyt sisältävät muun muassa Euroopan viljelyolosuhteet, näiden valkuaiskasvien viljelyn kannattavuus Euroopassa ja eurooppalaisten valkuaiskasvien kilpailukyky suhteessa tuontisoijaan esimerkiksi ja kansainväliset VTO-velvoitteet, jotka estävät sen, että voisimme antaa merkittävää EU-tukea esimerkiksi öljysiementen viljelylle. Mitään ihmelääkettä ei siis ole. EUn valkuaiskasvisuunnitelma – täytyy laatia tarvittava, tarvittavan laajaksi, jotta siinä voidaan ottaa huomioon kaikki mahdolliset mahdollisuudet kansallisella tasolla ja myös kysyntä. Euroopan proteiini- tai valkoiskasvisuunnitelma tulee keskittymään neljään alueeseen, jotka mainitaan myös Denanoon mietinnössä. Tutkimus ja innovaatiot valkoiskasveissa, satojen parantaminen – ja eurooppalaisten viljelyolosuhteiden parantaminen. Ja on selvää, että tässä on maatalouselintarvikejärjestelmään huomattavia etuja, kun vahvistetaan eurooppalaista valkoiskasvituotantoa ja pitää myös katsoa, mitkä ovat markkinapotentiaalit eri markkina-alueilla. Parlamentin mietintö myös viittaa siihen, että YMPstä täytyy löytyä tukea valkoiskasvien viljelylle. Yhteinen maatalouspolitiikkahan todellakin tarjoaa mahdollisuuksia, jotka suorasti tai epäsuorasti tukevat valkuaiskasvien viljelyä Euroopan unionissa. Tämänhetkinen keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta antaa uusia mahdollisuuksia sille, että voidaan entisestään tukea eurooppalaista valkuaiskasvien viljelyä. Parlamentin mietintö korostaa myös tutkimustyön merkitystä ja tämäkin on keskeinen osa komission valkuaiskasviviljelysuunnitelmaa. Komissio mielellään tekee aiheen tiimoilta yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta voimme vahvistaa valkuaiskasvien viljelyä siten, että toimitusvarmuutemme ja omavaraisuutemme elintärkeiden valkoiskasvien viljelyssä vahvistuu. Kiitos. Ja kiitos nyt